jakso, avataan täten uudestaan. Yhdeksäs ja 10. toukokuuta pidettyjen kokousten pöytäkirjat ja asiakirjat ovat saatavilla. Onko niihin liittyen mitään huomautettavaa, jos